The President of Ireland. Irlannin presidentti. Meine Damen und Herren, hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä istuutumaan. is your headphone on the right. Meine Damen und Herren, es eine große Ehre, den Präsidenten. No niin, minulla on suuri kunnia toivota tervetulleeksi Iranin presidentin herra Higginsin. Sydämellisesti tervetuloa herra presidentti Euroopan parlamenttiin. Hyvät kollegat, herra Higgins puhuu meille kyllä hetken päästä, mutta ennen kuin annan puheenvuoron hänelle, toteaisin, että minulle on erityisen suuri ilo, että voin toivottaa tervetulleeksi myös Luxemburgin suurherttua ja hänen puolisonsa yleisölehterillä. Tervetuloa heillekin. Ich freue mich ebenso niin ikään olen iloinen siitä, että heidän vieressään myös yleisölehterillä on herran Higginsin puoliso. Tervetuloa myös teillekin, Rova Higgins, Euroopan parlamentti. Hyvät naiset ja herrat, nyt seuraavaksi haluan antaa puheenvuoron Irlannin tasavallan presidentille Higginsille. Utraen uh, Hyvä puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, ähm, hyvä komission jäsen. Olen iloinen saadessani tulla tänne. Kiitän tätä täysistuntoa mahdollisuudesta tulla puhumaan tähän taloon, jossa kansalaisten suoraan valitsemat jäsenet 27 kohta 22 valtiosta ovat läsnä. Kiitos siitä, että saan nyt puhua tälle täysistunnolle, joka demokraattisesti ja suoraan valittuina 27 kohta 28 unionin jäsenmaasta ovat läsnä. Minä esitän puheeni teille Irlannin presidenttinä saari. Saaremme on aina ollut linkittynyt Euroopan asioihin ja aina katsonut ulospäin ja e- eteenpäin tiukin yhteyksin Euroopan kulttuuriin ja muinaisista ajoista lähtien aina joka vuosisadalta näihin päiviin asti Irlanti on näin halunnut toimia ja me olemme nyt seitsemättä kertaa neuvoston puheenjohtajana 40 vuoden union jäsenyyden jälkeen keltien, yhteyksien ja eurooppalaisiin koulukuntiin olemme pitäneet aina yhteyttä ja nykyisiin tuemme unionia kovasti ja se on aina ollut meidän sitoumuksemme. Eurooppa on aina ollut irlantilaisten mielissä. Omassa kielessämme Euroopan myyttiset tarinat ovat aina olleet läsnä ja jotkut nykyisistä näytelmistämme muistuttavat Kreikan ja Rooman klassisten myyttien lähteistä englantia edeltävässä kielessämme. Iirin kieli on ollut ennen englantia ja saanut paljon vaikutusta eurooppalaisista myyteistä, erityisesti mereen ja maastopakoon liittyviin, liittyviin myytte, liittyvistä myyteistä, esimerkiksi Odysseijasta. Kirjallisuudessa Euroopan kansalaiset ovat aina vahvasti kunnioittaneet kunnioittaneet kulttuurista monimuotoisuutta, joka on peräisin yhteisestä myyttiperinnöstämme. Kuitenkin on mielen ja hengen työtä aina ollut Irlannin osallistuminen tähän suureen yhteistyöhömme. Heinäkuussa 1950 Irlannin pääministeri John A. Costello yhdessä Irlannin ulkoministerin Nobelin rauhanpalkinnon saajan ja Amnesty Internationalin perustajan Sean McBridein kanssa matkusti Lyksöille Bääniin virallisesti juhlistamaan Kolumbaanuksen 1400 syntymäpäivää. Hän on yksi Irlannin englantilaisista ja eurooppalaisista pyhimyksistä e, yhdessä Pyhän Galluksen kanssa. Hän perusti eri kouluja e, ja kävi läpi käsikirjoituksia, perusti luostareita e, Pohjois-Irlannista Boppion asti, jossa Kolumbanus itse asiassa kuoli kansalaisuuden hengessä me haluamme nyt nimenomaan tuoda uutta sisältöä eurooppalaisuudelle ja unionille, onnistumisen tunnetta ja inhimillisen kukoistuksen tunnetta, joka tänä vuonna todennäköisesti tullaan näkemään Euroopan kansalaisten vuonna. vielä yksi sana tuosta Lyksölimänin kokouksesta heinäkuussa 1950. Tuon todellinen kokouksen todellinen esityslista ei ollut, sitä ei ollut julkaistu. About that meeting. Tuo kokous Bänissä heinäkuussa 1950, kuten jo sanoin, ei julkistanut omaa esityslistansa aluksi. Se oli tarkoitettu kirkollisiin tarkoituksiin. Monsignor Roncalli, josta myöhemmin tuli Paavi 23. Se oli myös paikalla Bobbion piispan kanssa. Sorbonnen Marguerite Marie Dubois, joka toimi modernistina kielitieteilijänä, filosofina ja sanakirjan tekijänä, on kertonut, että kokouksessa oli ta- tarvoitteena tarjota Ranskan ulkoministerin Robert Schumannin mahdollisuus tavata samalla tavalla ajattelevia edustajia eri Euroopan valtioista ja miettimään Euroopan suurta ideaa. Suuman äh, muisti myös Kolumbaanuksen toimen lauseen siitä, e, että Kolumbanus olisi kaikkien Euroopan yhteyttä tavoittelevien ihmisten suojeluspyhimys. Tämä Schumannin kokous ja myös monet sen jälkeen tulleet kokoukset, joihin osallistui muun muassa Jean Monnet, vastasivat siihen pelkoon kauheista tapahtumista. Meidän ei koskaan tulisi unohtaa, että tuossa kokouksessa tukeuduttiin rikkaaseen oppitaustaan, filosofiaan, moraaliseen vaistoon ja Euroopan ajatu, äh, rikkaaseen ajatusperimään siinä, kun haluttiin korvata sodat rauhalla ja myös äh, saada Euroopan kansalaiset tekemään työtä yhdessä. Tuolloin ei haluttu luoda mitään abstraktia hanketta, vaan konkreettisesti haluttiin toimia kokemukseen pohjautuen yhdessä luoda yhteistä taloutta ja yhteistä eettisyyttä yhteiseksi Euroopasti, Euroopaksi. Euroopan unionin perustajien inspiraatio ja saavutukset eivät kuitenkaan ole itsestään selviä. Nykyisellään Euroopan kansalaiset ovat tiedostamattomasti ajautuneet epäsopuun, yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden menetykseen, muukalaisviha nousee ja kansanvaltainen tilivelvollisuus on kärsinyt ja myös ta talous on kärsinyt. Nämä uhkaavat pilvet ovat Euroopan taivaalla ja muuttavat tilannetta, kun aikaisemmin toiveikkaimpina aikoina on pohjattu Euroopan motto Friedrich Schillerin runoon Oodi Ilolle ja Ludwig van Beethovenin yhdeksänteen symfoniaan. Parlamentin täytyy edelleenkin jatkaa työtä. Vuosisatoja on investoitu äänestysoikeuteen ja äänestysoikeuden laajentamiseen ja parlamentin täytyy olla tilivelvollinen strategisista vaihtoehdoista. Jos kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti menettävät mahdollisuutensa toimia luotettavasti ja tilivelvollisesti, niin mistä sitten tätä voidaan löytää? Onko olemassa todellinen vaihtoehto todelliselle kansanvallalle? Uskon, että ei, mutta uskon, että parlamentin täytyy käyttää hyväkseen tätä kokemuspohjaa ja intellektuaalista perintöä kaikessa mahdollisuudessa voidakseen vastata tähän nykyiseen, nykyisiin haasteisiin pluralistisella tavalla. Olen varma, varma siitä, että tämä Euroopan kansalaisten vuosi, vuoden aikana te parlamentaarikot, jotka olette unionin valittu ydin, eri eh, vaalipiireistä samaisena päivänä. Tahdon toivottaa teille mitä parhainta menestystä kaikissa työssänne eh, eri unionin toimielinten kanssa ja erityisesti vuoropuhelussanne valitsijoidenne kanssa eli Euroopan kansalaisten kanssa. Kansalaiset eh, asettavat uskonsa ja luottamuksensa parlamenttiin, jonka, jota he ne, johon ne äänestävät ehdotuksensa ja olettavat parlamentin vastaavan niiden heidän tarpeisiinsa. Olen tyytyväinen siihen, että parlamentilla on niin paljon vaikutusta päätöksenteossa, erityisesti monivuotisessa talousarviomenettelyssä, jota aikaisemmin parlamentilla ei ollut silloin, kuin kävin kulttuuriministerien neuvoston johtajana viimeisimmällä puheenjohtajakaudellamme vuonna 1996. Ja nyt parlamentti vastaa, toimii myös vastuuvapauksellisesti Euroopan kansalaisten pohjalta. Miten Euroopan unionin perustajaisät vastaisivat nykytilanteeseen? Tiedämme, miten kovasti toimielimet, tämä talo mukaan luettuina, ovat eh, toimineet eh, torjuakseen tätä kaikista vakavinta talouskriisiä eh, ja miten on pyritty ponnistelemaan reagoimisessa tässä näinä vaikeina aikoina me emme voi jättää huomiota sitä, että Euroopan kansalaiset kärsivät toimiemme seuraamu, toimien seuraamuks, seurauksista, jotka ovat peräisin luottoluokituslaitoksista, jotka eivät, kuten parlamentti, ole velvollisia vastaamaan teoistaan. Monet kansalaiset odottavat vastausta kriisiin epätoivoisesti. Usein toimitaan liian myöhään tai ei riittävän kiireellisesti tilanteen vakavuuden huomioon ottamien, ottaen eikä välttämättä myöskään osoiteta riittävää solidaarisuutta nykytaloustilanteessa. Kansalaisista tuntuu siitä, että talouden viime vuosien kulku on tullut ohjatuksi pelkästään teknisistä näkökulmista, esimerkiksi pelkin abstraktein laskelmin, jotka eivät perustu todellisiin ongelmiin, kuten työllisyyteen työttömyyteen ja työttömyyteen, eikä tällaisten keinojen vaikutusta ole mietitty spekulatiivisilla markkinoilla, ei ole toimittu riittävän myöntätuntoisesti ja empaattisesti Euroopan kansalaisten suuntaan, jotka yhdessä muodostavat ja ovat Euroopan unionin jäseniä ja jotka vastaavat unionin kyvystä taloudellisesti, intellektuaalisesti ja sosiaalisesti. Ja nyt tämä yhteys on rikottu uudis, uusilla toimilla. Jos ajattelen unionin nykyhaasteita, erityisesti työttömyyttä, niin me emme voi toimia ainoastaan niin, että luotamme yhteen ainoaan taloudelliseen malliin muut mallit unohtaen, ja, jotka eivät pysty ratkaisemaan työttömyysongelmia esimerkiksi. Tässä täytyy muistaa, että nykyinen logistinen taloudellinen teoria on kyseenalainen ja myös, myöskään ei ota huomioon näitä yhteiskunnallisia seuraamuksia toimiensa tuloksissa kun mietimme, minkälaista keskustelua Euroopan unionissa voidaan käydä ja minkälaisia yksinkertaisia ta taloudellisia johtopäätöksiä voidaan tehdä heikkojen ja vahvojen välillä, niin meidän täytyisi toimia solidaarisesti, sitoutua yhteenkuuluvuuteen ja näin me saamme kehittyvän poliittisen unionin aikaan ja tuomme rauhaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sukupolvien välistä oikeutta kestävältä pohjalta. Ja tämä on vakava haaste eh, siksi, että jos me epäonnistumme, niin ajaudumme taloudellisesta kriisistä myös legitiimisyyskriisiin. Euroopan unioni pohjautuu eh, perustamissopimuksiin, jotka pohjautuvat arvoihin, kuten ihmisarvoon, vapauteen, kansanvaltaan, tasa-arvoon, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Unioni eh, legitiimisyys tulee kansalaisten tuesta, siitä yhteydestä, että kansalaiset uskovat Euroopan unionin olevan heistä ja heitä varten, ja tämä on oikein perustavanlaatuista. Sitä ilman me ajaudumme, olemme väärillä raiteilla. Kansalaisten täytyy tuntea tämä sydämessään ja järjellään. Heidän täytyy, heidän täytyy vahvistaa ja varmistaa se, että unioni jatkaa perustamissopimusten pohjalta ja Jacques Delors vuosia sitten sanoi Euroopan tarvitsevan sielua, ja se on edelleenkin aivan totta. Me emme saa koskaan unohtaa näitä äh, eurooppalaisia arvoja, kreikkalaista demokratiaa, roomalaista oikeutta, juutalaiskristillistä perintöä, uskonpuhdistusta, valistuksen aikaa, suurta Ranskassa alkanutta vallankumousta. Eurooppa on enemmän kuin taloudellinen alue jossa kansalaisten elävät vain abstraktin taloudellisen mallin pohjalta ja joiden perusarvoja he eivät voi vahvistaa kansanvaltaisissa äänestyksissä. Kun me katsomme tulevaisuuteen, meidän täytyy saada vahvuutta Euroopan unionin perus arvoista, koheesiosta ja solidaarisuudesta niin jäsenvaltioiden kesken, kansalaisten kesken, kuin Euroopan unionin ja muun maailmankin kesken. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme yhdessä rakentaa parempaa tulevaisuutta yhdessä. Aivan kuten Jacques Delors on sanonut, Eurooppa ei tarvitse ainoastaan palomiehiä, se tarvitsee myös arkkitehtejä. Meidän ensimmäinen ja kiireisin tehtävämme on saada Eurooppa takaisin kestävän työllisyyden tielle. Meidän täytyy saada aikaan kasvua. Yhteiskunnassa ei ole mitään korrosoivampaa ja musertavampaa kuin endeeminen työttömyys, erityisesti nuorison keskuudessa. Tätä nykyään meillä on 26 miljoonaa työtöntä ihmistä unionissa, 5,7 miljoonaa nuorta, 115 miljoonaa ihmistä on vaarassa köy- joutua köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Me emme voi sallia sitä, että tämä jatkuu. Irlannin puheenjohtajuudet ovat aina nojautuneet perussopimusten henkeen, ja tämänhetkinenkin puheenjohtajavaltio on asettanut työpaikkojen luomisen asialistansa huipulle. Euroopan neuvostossa on sovittu, että työttömyyteen puuttuminen on kaikkein tärkein sosiaalinen haasteemme tällä hetkellä viime kuun, kuukauden sosiaalihuippukokouksessa te puhemies aivan oikein varoititte työttömyyden ja köyhyyden seuraamuksista Euroopassa. Olen erittäin iloinen niistä siitä sopimuksesta, joka viime Euroopan neuvostossa saatiin e, nuorten työllisyysaloitteesta. Ja on erittäin hyvä, että sitä aletaan toteuttaa heti ensi vuoden alusta, koska tämä on erittäin kiireellinen asia. Olen myös tyytyväinen nuorisotakuusta, joka takaa kaikille alle 25-vuotiaille ihmisille laadukasta työllisyyttä tai koulutusta tai oppikoulutusta neljän kuukauden työttömyyden jälkeen. Mutta meidän täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy varmistaa, että naisetkin voivat osallistua tasapuolisesti työmarkkinoilla, että vanhempiakaan työntekijöitä ei sivuuteta ja että pitkäaikaistyöt työttömille täytyy antaa välineet löytää työtä. Mutta ennen kaikkea meidän täytyy varmistaa se, että kaikki nämä Euroopan kansalaiset, jotka ovat joutuneet kärsimään työttömyydestä, eivät joudu syrjäytyneeksi erityisestikään oman yhteisönsä kulttuurisesta tilasta. Meidän täytyy pohtia, kuinka voimme rohkaista ihmisiä luomaan uusia työpaikkoja. Täytyy arvostaa ja tukea PK-yrityksiä. Ne ovat niin monien yhteisöjen elämän lanka. Meidän täytyy tukea niitä, jotka haluavat luoda mahdollisuuksia työllistää muita ja itseään. Meidän täytyy rohkaista luovuutta, innovaatiota, yrittäjyyttä. Tarvitaan sellainen visio Euroopasta, joka katsoo ulkopuolelle, ei vain sisään päin. Eurooppalainen malli on inspiroinut monia muitakin matkalla kohti rauhaa ja demokraattisia instituutioita. Ja vaikka äh, valomme ei ole ollut kovinkaan häikäisevä viime vuosina, niin Eurooppa voi olla toivon ja rohkaisun majakka monille toivottomille, vähemmän onnekkaille ihmisille maailmassa me voimme äm, olla johtoasemassa, kun puhumme yhdellä yhtenäisellä äänellä, puhumme ilmastonmuutoksesta. Ä, äh, ymmärrämme sen, että ne, jotka myötävaikuttavat kaikkein eniten ä, äh, tähän eurooppalaiseen ongelmaan, maksavat siitä kaikkein suurimman hinnan. Meidän täytyy myös muistaa se, että Eurooppa on tehnyt paljon. Se on torjunut nälkää ja tätä työtä meidän täytyy jatkossakin tehdä. Miten Euroopan, se, miten Euroopan unioni ä, toimii ä, maailman areenoilla, on uskottavuustesti sille. Tuleeko Euroopan unioni, äh, nyt kun on talouskriisi, tuleeko se jatkossakin äh, vastaamaan globaaleihin haasteisiin, köyhyyteen, nälkään, ihmisoikeusasioihin, ilmasto-oikeuteen? Minä toivon, että äh, kriisi ei vaikuta tähän. Meidän täytyy vahvistaa idealismimme, meidän täytyy olla solidaarisia muiden kumppaneidemme kanssa. Toivottavasti pystymme tähän. Ne toimet, jotka tulevat korvaamaan vuosituhannen kehityshaasteet, se miten ne kunnioittavat monimuotoisuutta, ottavat huomioon ihmisoikeudet ja niin edespäin. Äh, se, miten niitä toteutetaan äh, jatkossa, tulevat olemaan merkittävä testi meille ja globaalistikin. Minä uskon sellaisen Euroopan unioniin, joka on rohkea, joka uskaltaa katsoa menneisyytensä, mukaan luettuna imperiumiin, suuri, suurvaltojen synkempiin kausiin, rehellisesti ja uskaltaa myös katsoa tulevaisuuteen äh, puhuu tavalla, joka kunnioittaa monimuotoisuutta. Tällaisella Euroopalla on paljon tehtävää. Se voi tehdä omien kansalaistensa puolesta paljon, mutta myös maailmanlaajuisesti. Se voi luoda äm, uudenlaisen eettisen globalisaation muodon, joka ymmärtää myös sukupolvien välisen vastuun. Tällainen integroitu puhediskurssi voi mahdollistaa tällaisen, mutta tällä hetkellä tällainen, tällainen diskurssi puuttuu tämänhetkinen diskurssi näyttää olevan intellektuellisesti, intellektuellisesti jumissa. Se on jumissa, se on jumittunut sellaiseen ajattelurakenteeseen, joka ei näköjään pysty eikä halua irtautua tästä diskurssista. Jos me emme pohdi uudenlaisia lähestymistapoja, niin saatamme ajautua eräänlaiseen moraaliseen ja älylliseen voimattomuuteen. Ja toistan, meidän, meillä on kuitenkin erittäin rikas älyllinen perintö, josta me voimme hyötyä jatkossakin. Meidän älyllisessä perinnössämme, jos, johon me voisimme tukeutua paljon. Ja haluaisin muistaa, että myös valistuksen aikana meillä oli myös eurooppalaisen valistuksen aikana myös toisen ajattelijoita ja radikaalisti ajattelevia henkilöitä. Meillä oli sellaisia toisen ajattelijoita kuin vaikka Diderot, Kant ja Herder, he omina aikoinaan ymmärsivät, minkälaisia virheitä valistuksen ajattelussa oli. Sellaisia virheitä, jotka tukivat muun muassa suurvaltoja imperiumia eh, ja haastoivat kirjoituksineen näitä virheitä. Tänä päivänä meillä on tämä logistinen eh, talous, talousmallin juonne, joka on ehm, vallalla, ja se on meidän aikojemme virhe. Tämä uusklassisen taloustieteen juonne tämä uusklassisen taloustieteen juonne on tietysti hyödyllinen tiety, tiettyjä tehtäviä varten, mutta se ei kuitenkaan riitä, jos me haluamme vastata ongelmiimme ja katsoa tulevaisuuteen. Me tarvitsemme merkittäviä moniarvoisia poliittisia talousmalleja ja emansipatorista diskurssia, jotta voimme niitä käyttää tämänhetkinen dominoiva malli sulkee pois erilaisia uusia poliittisia vaihtoehtoja. Me tarvitsemme uudenlaisia malleja, sellaisia, jotka mahdollistavat moniarvoisuuden ja demokraattisen tilivelvollisuuden. Jos me haluamme vastata tämänhetkisiin haasteisiin, niin toivon, että tekin Euroopan parlamentaarikot viette eteenpäin näitä uusia malleja eurooppalaisessa diskurssissa – olisi hyvä, jos me voisimme uudistaa myös Euroopan unionin institutionaalisia äh, rakenteita, mutta jos me saa, haluamme saavuttaa tällaisen uudenlaisen äh, diskurssin, niin tarvitaan myös eurooppalaisia äh, intellektuelleja. Heidän täytyy julkisesti sanoa ääneen, että Euroopan ongelmat eivät ole ainoastaan teknisiä, eivätkä sellaisia, että niitä voidaan ratkaista ainoastaan teknokraattisin toimin. Tarvitaan myös demokraattista tilivelvollisuutta. Ajatus siitä, että kansalaiset ja niiden edustajat eivät ole taloudellisesti riittävän lukutaitoisia voidakseen tehdä tarpeellisia päätöksiä, ja olipa kyse päätöksiä, jotka koskevat työttömyyteen, asuntopulaan, terveydenhoitoon, koulutukseen ja niin edespäin, niin tällaisella ajattelulla on erittäin tärkeitä vaikutuksia, jos ajatellaan legitiimiyttä. Tämä on sellainen asenne, joka haastaa itse demokratian ja kyseenalaistaa sen tällainen abstrakti ekonomisen alueen versio, jos sitä käytetään ikään kuin korvekkeena ihmisille, yhteiskunnille ja valtioille, niin se menettää linkkinsä historiaan, tämänhetkisiin haasteisiin, ja siltä puuttuisi myös moraalinen yhteys siihen etiikkaan ja solidaarisuuteen, jota me tarvitsemme. Se vain rapauttaisi meidän tämänhetkisiä, tai välttelisi tämänhetkisiä haasteita, vaikka ne, ne täytyy kohdata. Euroopan unioni on suuri projekti ja hanke, ja sen täytyy nojautua meidän älylliseen perintöömme ja sen täytyy vastata haasteisiin niin, että se hyödyntää olemassa olevaa lahjakkuutta ja kykyä. Euroopan unioni on aito vain, jos sille on leimallista solidaarisuus. Jos meidän Euroopan unionimme ei tällä hetkellä vastaa tätä ajatusta, niin siitä täytyy tulla sellainen. Meidän täytyy meillä täytyy olla moraalista rohkeutta ja älyä, joka oli myös perustaja isiemme taustalla. Meillä on rikas historia, meillä on paljon mahdollisuuksia, joita voimme jakaa keskenämme. Me emme saa pitää äh, ihmisiämme ainoastaan äh, luokituslaitosten muuttujina. Äh, nämä luokituslaitokset eivät ole tilivelvollisia kellekään ja kuitenkin ovat olleet usein väärässä. Jos näin käy, niin silloin kuluttajat redusoituvat vain kuluttajiksi spekulaatio, spekulaation shakkipelin pelinappuloiksi. Ja tämä kaikkihan eh, johtuu sellaiseen eh, näkemykseen, että ihmiset ovat ähm, heikkoja. Meidän täytyy saada aikaan sellaisia, siis jos pyydetään sellaisia ähm, päätöksiä, jotka ovat normatiivisia pikemminkin kuin äh, vain teknokraattisia, niin se on ähm, ele, joka on omiaan syventämään demokratiaamme. Minä ymmärrän, että että tai minä uskon kyllä logistisenkin talouteen ja hyötynäkökylmiin, mutta tätä ajattelutapaa ei pidä nostaa moniarvoisuuden asem tilalle, jota me tällä hetkellä tarvitsemme, jotta voimme vastata haasteisiimme. Me emme voi tukeutua ainoastaan teknokraattisiin pyrintöihin. Jos me haluamme saada aikaan sellaisen Euroopan unionin, jossa on rauha ja vaurautta, johon perustajaisatkin tähtäsivät, niin meidän täytyy antaa kansalaisille enemmän kuin tämänhetkiset ongelmat. Me tarvitsemme strategian, joka nojautuu tutkimukseen, oppineisuuteen, sosiaalitieteisiin, etiikkaan ja filosofiaan. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Kun ajatellaan, mistä meidän tämänhetkiset ongelmamme juontuvat, kun ajatellaan pelkojamme ja toiveitamme, niin minä toivon, että tästä kaikesta nousee vastaus, joka on monimuotoinen, monivärinen, joka muistaa myös menneisy- historiamme ja ymmärtää sen, että ihmiselle on oleellista toivo Tärkeintä on se, että me kaikki teemme työtä, että me kaikki teemme yhteistyötä. Teemme yhteistyötä avoimesti, kosmopoliittisella tavalla ja otamme huomioon myös sukupolvien välisen vastuullisuuden ja otamme huomioon kaikki kansalaisemme tasa-arvoisina kansalaisina. Joten antakaamme meille mahdollisuus siirtyä pimeydestä valoon ja saavuttakaamme jotain sellaista, joka on Schillerin runon arvoista, jonka nimi alun perin olikin Oodi vapaudelle. Kiitos. Monet kiitokset, presidentti Higgins, teidän suuremmoisesta puheestanne. Minä en tiedä, jos jokainen parlamentin jäsen on aina joka asiasta samaa mieltä, mutta uskoisin, että varmasti pystyy olemaan paljon samaa mieltä kanssani. Minä kuuntelin hyvin suurella innolla. Kaikki eivät ehkä ihan yhtä innokkaasti kuitenkaan täällä parlamentissa tänään, mutta sen voin kuitenkin taata teille, että Irlanti on onnekas maa, kun heillä on näin suuremmoinen valtion päämies, joka pitää näin hienoja puheita ja antaa rohkaisun sanoja meille. Kiitos. President.